Hyvät kollegat, käykää paikoillenne. <laughs> Sprach der Papagei. Papagei? <laughs> so, ich bitte alle Kollegen, ihre Plätze einzunehmen, please. Käykää paikoillanne, olkaa ystävällisiä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi meidän vieraamme, Ah, joo, Lainen on pyytänyt eh, puheenvuoroa. Joo, ole hyvä. Niin eh, toivotan komission jäsenen tervetulleeksi toki, mutta herra puheenjohtaja, meidän pitäisi kuitenkin eh, puhua val- valiokunnan valtuuskunnasta Rio plus 20. Teemmekö sen nyt heti vai sen jälkeen, kun olemme kuulleet komission jäsentä? Minulle se, siinä ei ole mitään väliä. Niin haluan Lainen ja tukea. Minun mielestäni tämä pitäisi tehdä nyt heti, koska komissiokin on osa tätä koko kuviota. Kaikella kunnioituksella komissaria kohtaan olen sitä mieltä, että tämä asia pitäisi selvittää heti. Merci, monsieur, Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin yhdyn jollainen pyyntöön, että puhuttaisiin asiasta heti miten, jos mahdollista. Eli olisi hyvä tietää, miksi tämä päätös on tehty ja minkälaisia seurauksia siitä on. Ja johtaako tämä nyt siihen johtopäätökseen, että Euroopan parlamentilla ei ole paikkaa tässä seuraavassa huippukokouksessa, ilmastohuippukokouksessa. Tällainen viesti tästä tulee ainakin. Minä ymmärsin tästä koronaattorin kokouksen päätöksestä tämän. Toki me voimme puhua tästä välittömästi. Ja voi selittää. Meillä oli tänä aamuna koordinaattoreiden kokous. Rio plus 20 Huippukokous on hyvin tärkeä. Parlamentti on ollut sitä myös ajamassa. Kollega Jan Gerwelke Brandi oli meidän esittelijämme. Ja me olemme käyneet keskustelun myös kansallisten parlamenttien kanssa. Kutsuimme heidät silloin tänne Brysseliin. Ja paikalla oli hyvin paljon ihmisiä. Ja joka puolelta minulle vakuutettiin, että Euroopan parlamentti, koska otin sen myös keskustelussa esiin aina, että Euroopan parlamentti otettaisiin huomioon ja koskapa me olemme lainsäätäjiä ja meidän on täällä toimeenpantava päätöksiä, löydettävä niille enemmistöjä. Sen vuoksi on tärkeää, että Bryssel tai me olemme mukana Riossa. Tänä aamuna koordinaattoreissa selitin, mikä, mitä tämän viikon kuluessa on tapahtunut meidän budjet ja budjetimme meillä on äh, kiinteä äh, budjetti. Hotellihinnat äh, ovat nousseet kymmenkertaiseksi, yli tuhat euroa, ja tähän oli 10 000 euroa varattu, joten kustannukset olisivat noin 20 000 euroa per jäsen. Kun me muutimme hotelleita, niin järjestäjät ovat vaihtaneet koko ajan koko ajan muutettu e, sääntöjä ja, ja, ja se on ollut ihan älytöntä. Meidän olisi pitänyt asua siellä sun täällä ja ihan älyttöminä päivämäärinä. Ja tämä merkitsisi sitä, että, että me joutuisimme myös maksamaan näistä tiloista. Aikoina COP-konferenssissahan me maksoimme 10 000 euroa kellarista, koska järjestäjät eivät kykeneet, kyenneet meille mitään muuten järjestämään, koska me halusimme kuitenkin kutsua muita parlamentaarikkoita ja kansalaisjärjestöjä ynnä muita asiantuntijoita kuultavaksi. Ja sitten loppujen lopuksi löytyy tiettyjä vaihtoehtoja. Eli ei lähdetä ollenkaan. Ja lähes kaikki olivat sitä mieltä, että ei lähdetä ollenkaan. Toinen vaihtoehto on se, että me ylitämme kymmenkertaisesti budjettimme. Kymmenkertaisesti. Ja että me joutuisimme pyytämään puheenjohtajakokoukselta lupaa. Järjestäjät ovat kuitenkin asettaneet tähän takarajan 5. toukokuuta ja siihen mennessä kaikki hotellihuoneet on maksettava. Ja me päätimme, äh, koska äh, ilman äh, puheenjohtajakokouksen päätöstä me emme voi tällaista budjettia ylittää, niin me emme saa, ehdi saada tätä lupaa. Enemmistö tämän talon ryhmistä oli sitä mieltä, että meidän pitäisi olla tiukkoja sitten neljä ryhmää esitti yhdessä ehdotuksen, että parlamentti olisi Riossa läsnä ainakin äh, esittelijän muodossa edustamassa parlamenttia, tuomassa esiin meidän vaatimuksemme, esittelemässä meidän mietintömme, josta olemme äänestäneet ja päätimme sitten aamulla, että esittelijä olisi se, joka lähtee, eli kollega Gerbrandi. Ja että hän johtaa tätä yhden miehen valtuuskuntaa. Minusta tämä on todella valitettavaa järjestäjien puolelta. Siis me puhumme tässä nyt Rion ongelmista kun on koko maailma vieraana, niin luonnollisesti voi aina miettiä, millä tavalla näitä vieraita otetaan vastaan. Ja minulla on kyllä tämän asian kanssa ongelma, ja meillä kaikilla on ongelma, ajatellen esimerkiksi budjettivalvontavaliokunnassa on juuri käsitelty näitä valtuuskuntamatkoja ja näitä suuria kustannuksia. Ja mm, Tämä koko asia olisi maksanut 200 000 euroa. Ja siksi koordinaattorit tänä aamuna hyvin intensiivisen keskustelun jälkeen, ja tiedän, että monet kollegat äh, sydänverellään tähän suostuivat, koska tästä huippukokouksesta on todella paljon kiinni. Eli siis puhuimme kaikista mahdollisista vaihtoehdoista ja sovimme sitten, että kollega Gerbrandi joka on myös valiokunnan varapuheenjohtaja ja oli myös esi- mietinnön esittelijä, lähtee Rio 2 plus 20. Ja tällä tavalla sitten tämä päätös tehtiin ja voimme mielellä jatkaa tätä keskustelua laajasti, mutta kustannukset siis räjähtivät. Ja jos valiokunta haluaa jotain muuta, niin selvä. Niin, erstmal ist Vittorio Prodi Ensin Vittorio Prodi. No, io veramente no, no, no, non riesco a capire. Kiitos puheenjohtaja. Minä itse asiassa ymmärrän yhtään mitään. Ja siinäkin oli ehdotus. Hän Karhais Florensen Bornowski ja Kantika, Tamara Leopardi ja minä itse, me kaikki, kaikki esitimme tämän ehdotuksen. Eli siksi pitää huomioida muutkin asiat kuin vain tämä päätöslauselma. Ja parasta olisi olla menemättä. Voisimme lähettää vastalausekirjeen Brasilian hallitukselle, joka mahdollistaa tällaisen tilanteen syntymisen. Eli joko kaikki lähtevät tai ei kukaan. Kiitokset sitten Jolainen ja sen jälkeen Chris Davis, Judith Merkis ja Karl-Heinz Florence. Joo, ole hyvä. Ja, Vorsitzender, stimme völlig zu, dass... Puheenjohtaja, olen ihan samaa mieltä. Emme me saa tuhlata rahaa. Ja tässä laajuudessa rahaa ei pitäisi käyttää ainakaan sellaisiin hotellihuoneisiin, joissa tuskin ollaan. Mm, ja jos tässä nyt on kyseessä jonkinlainen hotellikartelli Riossa, niin sitten se pitäisi kyllä tunnustaa koko maailmalle. Ja olen myös sitä mieltä, että meidän pitää antaa signaali, että parlamentti ei tule, että näillä ehdoilla emme tule. Vaihtoehto oli siis se, niin kuin Vittorio sanoi, että sitten lähetetään vain pikkuvaltuuskunta paikalle. Eli tässä päätöslauselmassa mukana olevat, eli puolueryhmästä kulloinkin yksi en tiedä sitten, miten alueiden komitea tai ETSK tekee näiden hotellihuoneiden kanssa. Miten kolmesta ihmistä saadaan Rion? Kai siellä nyt hotelleita on. Minun mielestäni tässä on jotain mätää. Jollakulla on nyt jokin intressi tässä sen suhteen, että me emme lähde. Että me saa 15 äh, hotellihuonetta äh, viideksi päiväksi sieltä Ainakin kun minä äsken surffasin netissä, niin kyllä helposti löysin näitä hotellihuoneita. Nächster auf der Liste ist... Uh... Ja seuraavaksi Chris Davis. Very simply, Chairman, I support the position you're taking. Niin, puheenjohtaja, voin täysin yhtyä siihen, mitä sanotte puheenjohtaja, kun sanotte, että tällaista me voi hyväksyä. Mutta nyt kyse on siitä, lähetämmekö me yhden edustajan vai emme yhtään ainoa edustajaa. Ongelmana tässä nyt on se, että parlamentin ja puhemiehen edustaja olisi minun ryhmäni jäsen. Minun mielestäni pitäisi lähettää yksi edustaja. Jos kyseessä olisi EPPn edustaja, joka on suurin, suurin ryhmä, niin kyllä senkin hyväksyisin. Ja jos tähän suuntaan painostettaisiin, että Gerbrandin pitäisi antaa eh, Gerbrand, jonkun EPP-läisen mennä hänen sijaan. Mutta kyllä meidän tämä protesti pitää sitä. danke, Judith Merkis. Judith Merkis. Well, first of all, uh, um... Ensinnäkin pahoittelen sitä, että Euroopan parlamentin matka on peruttu, vaikkakin minun täytyy sanoa, että mielestäni on skandaalimaista, se, että Rion hotellit repivät tästä huippukokouksesta omaisuuksia. Kysymys on ympäristöstä, globaalista ilmasto-oikeudenmukaisuudesta, köyhyyden vähentämisestä, voimavarojen paremmasta käytöstä ja niin edelleen. No, Brasilia nähtävästi hyvin selkeästi näkee, miten se tehdään, mutta minä olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, että joko me lähdemme kaikki tai kukaan ei lähde. Tai sitten olen samaa mieltä Chris Davisin kanssa, että parlamentin pitää olla esitettynä, mutta eikö meillä ole jo kaksi? Yksi on puhemiehen edustaja ja toinen on tämän valiokunnan edustaja. Ja näinä säästöaikoina tällainen summa on järkyttävää. Äh, ich muss korrigieren, es wird... Minun täytyy korjata, ei lähde kahta edustajaa. Varapuhemies on myös äh, perunut matkansa. Anne Podimata ei lähde Rioon, joten Euroopan parlamentin puhemiehestä ei liioin ole lähdössä. Alueiden komiteasta kolme, talous- ja sosiaalikomiteasta ja asuvat jossain tällaisessa mm, ei-tavallisessa hotellissa, näin miedosti, lievästi sen sanoen. Joten tästä nyt on keskusteltu niin, että lähdemme joko kaikki taikka vain yksi henkilö. Tai ei ollenkaan kukaan. No täällä on puhujalistalla vielä kollegat Bellier, Richard Zeba ja Karl-Heinz Florence. Merci, monsieur le président. Euh, je partage... Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä suurimpan osaan siihen, mitä täällä on tähän asti sanottu. Kun kustannuksista puhutaan, kyllä, minä ymmärrän tämän perustelun Euroopan parlamentin kannalta. Mutta sitten on kuitenkin hyvin huolestunut toisaalta, jos ajatellaan edustavuutta Täällä sanotte, että esittelijä olisi edustajana, mutta täällä oli useampi esittelijä Rio plus yksi aiheesta. Tässä oli useampi esittelijä, jotka esittivät alun perin tätä päätöslauselmaa huhtikuusta, toukokuusta 2011 alkaen. Meitä oli useampi henkilö siinä ja sitten ryhmiemme nimessä useampi henkilö esitti myös tarkistuksia ja tästä syystä, koska olen työskennellyt päätöslauselman kimpussa. Haluaisin esittää myös ympäristöihmisten näkökulmat. Meillä on yhteisiä ajatuksia, mutta sitten tosiasioita, jotka ovat lähempänä minun sydäntäni ja haluaisin näitä viestejä viedä täältä Euroopan parlamentilta tuonne huippukokoukseen. Eli jos ajatellaan legitimiteettiä, esittelijän legitimiteettiä, niin kyllä tämä on hankala asia, niin kuin herra Brody sanoi, ja myös siinä mielessä, että tämä parlamenttihan on vahva siksi, että se on moninainen. Ja jos me näin edustaisimme sitä, niin meidän painoarvomme kasvaisi. Ja toistan vielä, että olisi hyvin vaikea sellainen tilanne, että me emme siellä ajaisi tätä omaa päätöslausumaamme. Otan huomioon, että kaikki olemme tätä asiaa jatkuvasti työstänyt. Minä olen yhteydessä Brasilian ja muihinkin maihin, ja siellä on yhä vielä käsittelyssä nimenomaan Euroopan parlamentin eh, päätöslauselma, joka on kaikkein kunnianhimoisimpia eh, tehdyistä ehdotuksista ja siksi olisi tärkeää, että me pystyisimme siellä useamman edustajan voimin tätä asiaa viemään eteenpäin. Eilen saimme kuulla, että neljä viisi komission jäsentä on lähdössä Rioon. Tästä on varmasti jo tietoa. Me äänestimme jo vuosi sitten. Tästä asiasta päätettiin 2011. Suurin osa valtuuskunnista valitsi hotellihuone- varasi hotellihuoneensa jo 2011 puolella, niin miten voi olla, että nyt kuukautta ennen kokousta vasta, vaikka tästä on tiedetty pitkään, Euroopan parlamentti ei ole edes lähtenyt näihin järjestelyihin. Minä nyt haluaisin todellakin mainita tämän myös komission jäsenille. Onko nyt mitenkään mahdollista, että Euroopan unionin edustus huomioon ottaen kuukauden kuluttua eh, Rion huippukokouksessa, eikö voisi mitenkään nyt löytää jotain sellaista tapaa, että Euroopan parlamentin budjetista ei pitäisi liikaa maksaa ja voitaisiin kuitenkin saada eh, kunnollinen edustus ja siellä olisi paikalla sellaisia henkilöitä, jotka ovat aikaisemminkin ja tässäkin vaiheessa aineet näitä aiheita ja nehän on useampi esittelijä allekirjoittanut. Kiitos, ymmärrän kyllä teidän eh, Ärsytymyksenne minua raivostuttaa myös. Joten eh, ei tässä nyt ole kysymys siitä, ettemmekö me olisi hoitaneet asioita eh, ajoissa, vaan edellytykset ovat muuttuneet oikeastaan päivittäin. Eli eh, isänältä pitää kyllä kysyä, onko tämä nyt oikea tapa ottaa vastaan vieraita me olisimme hoitaneet asian ihan toisella tavalla. Minä todellakin ymmärrän teidän raivonne ja vihanne. Minä olen myös itse raivoissani, mutta hinta on kymmenkertainen. Ja ajatellen näitä säästöaikoja Euroopassa, eli 600 euroa yöpyminen hotellissa huoneista, jotka, joita me emme saa, ja, ja kun kaikki ehdot ovat muuttuneet totaalisesti. Kuten Vittorio Prodi sanoi, ehkä meidän pitäisi esittää protesti. No, Richard Seba. Niin, puheenjohtaja. Tässä lukee 15.16.30 <laughs> keskustelukomissiojäsenen Koni Hedegardin kanssa. Koni Hedegard on nyt siellä ylhäällä. Enkä minä ole kuullut, että esityslistaa olisi muutettu. Pyydän, että pidetään kiinni tästä esityslistasta, koska tämä on epäkohteliasta komissaaria kohtaan, että juttelemme tällaisista asioista nytten. Ja jos tällaista keskustelua halutaan käydä, niin sitten tietenkin me olemme tästä pitkään keskustelleet jo koordinaattoreiden kesken ja minä pidän kiinni koordinaattoreiden kokouksen päätöksestä. Näillä edellytyksillä meidän täytyy nyt antaa tässä selkeä viesti. Jos joku ei tätä ymmärrä, niin sitten mitä tästä kaikesta voit ylipäätään tulla? Yksi kuva yhdestä kollegasta ja sitten tämä asia sinetöidään. Eli kyseessä on parlamentin ulkovaikutukset. Meillä ei ole mitään kokoussalia. Miten voitte selittää äänestäjille, että 600 euroa pitää maksaa hotellihuoneesta, eikä ole edes mitään mahdollisuutta pitää konferenssia siellä, voi olla vain osanottajana. Onneksi olkoon vaan. Ja sitten Kerbrandi oli nyt sitten kuulemma oli esittelijä. Nyt sitten sanotaan, että päätöslauselman on kirjoittanut usi, muus, moni muukin. No, ehkä sitten pitää päättää, että joko nämä muutkin allekirjoittajat, viisi henkeä menevät sinne, tai sitten lähdetetään Karl-Heinz Florets paikalle. Mutta minä suhtaudun asiaan avoimesti. Tämä on kyllä tosiaan se maksimaalinen luku, mikä voidaan äh, perustella. Ei tässä ole mitään muuta päätöstä mahdollista tehdä, muuten minä kyllä protestoin. Minun mielestäni tämä on selvästi käsitelty nyt, olemme valistaneet tästä asiasta itseämme ja nyt meidän pitää tosiaankin ö, ö, päättää tämä asia. Ansi, olosuhteet ovat muuttuneet. Anni Podimaata ja koko, koko tämä parlamentti on vetänyt johtopäätöksensä tästä. Nyt viimeinen puhuja ja sitten sen jälkeen haluaisin keskustella Koni Hedegodin kanssa, koska ilmasto, maailman ilmastopolitiikka on aiheena tänään. Ja voimme keskustella tästä vielä jossain toisessa vaiheessa. Karl-Heinz Florence, viimeinen puheenvuoro, oli hyvä. Niin, ei tässä nyt ole kysymys siitä, että olemme epäkohteliaita, mutta kun on ongelmia, niin niistä täytyy puhua. Ja olen todella iloinen siitä, että komission jäsen on paikalla, niin että hän näkee, että me emme niele mitä tahansa, riippumatta siitä, kuka tästä loppumetreillä on syyllinen. Jos minä olisin istunut puheenjohtajan paikalla aamulla, niin silloin äh, tilanne olisi ollut eri. Minä en olisi lähettänyt paikalle ketään. Mutta tästä nyt ei ole kysymys. Tässä on kysymys ihan toisesta asiasta tässä nyt on kaksi-kolme vuotta tässä parlamentissa ollut käynnissä tällainen liike, että vastustetaan tällaisia valtuuskuntia. Se nähtiin Durbanissa, Kankunissa ja muualla Kööpenhaminassa. Eli aina on ollut tällainen negatiivinen henki. Ja siihen meidän olisi pitänyt silloin reagoida. Meillä ei ole minkäännäköistä näköistä järjestelmää tällaisia matkoja. Äh, esimerkiksi usa matka, siellä ensin poistettiin tulkit, sitten äh, kaikki muut mahdollinen henkilökunta. No, onhan se nyt selvää, että emme voi voi sillä eurolla matkustaa mihinkään, mutta meidän olisi pitänyt jo aikaisemmin pitänyt reagoida ja meidän olisi äh, pitänyt tavallaan komissionkin siipien alta pois Minusta meidän täytyy nyt kasvaa aikuisiksi ja meidän täytyy haluta voittaa näissä asioissa. Ja ne, täytyy huolehtia siitä, että on joku, ne jotka huolehtivat näistä matkoista meille, eivät halua voittaa tätä meille. 20 vuoteen meillä ei ollut mitään sanomista. He ovat nauraneet meille komissioon, ottanut paperit ja heittänyt ne roskiin. Mutta vain jos me olisimme taistelleet joka päivä, niin me olisimme saaneet tässä toimivaltuudet, koska tällaisella asialla on seuraamuksia, seuraamuksia, joita me sitten joudumme puolustamaan omissa vaalipiireissämme. Ja meidät valitaan, ei komissiota. Sen vuoksi meidän täytyy huolehtia parlamentaarikkojen oikeuksista. Paljon pieniä valtuuskuntia, ei tulkkeja, ei avustajia, hyvin vähän henkilökuntaa – ja silloin päästään summaan, joka on kestävä. Hyvä, äh, Richard. Minä olen ollut jokaisessa kokouksessa. Jos tekee työtä äh, koko päivän, niin kyllä silloin illalla voi mennä yhden oluen juomaan. Joten pyytäisin, että taistelemme ja huolehdimme siitä, että seuraavalla kerralla päästään mukaan, eikä jättää tätä kolmansille järjestäjille, vaan meille itsellemme. Ja minä eh, itsenäisenä, eh, mat, eh, itsenäisenä yrittäjänä olisin sytyttänyt matkatoimiston tuolit tuleen. Kiitos ja sitten vielä Jutta Hauke, sitten lopetetaan tämä keskustelu. Yksi asia vain, minä en halunnut ottaa Riion ollenkaan kantaa, enkä näihin ongelmiin, vaan halusin vielä tukea sitä, mitä Karl-Heinz Florenz sanoi, että tämä mieliala tässä parlamentissa on yhä enemmän sellainen, että pitää vain puhua yhä enemmän äh, meppien oikeuksista, äh, koska meidän äh, rahoitustamme koko ajan leikataan. Ja pyytästä kaikki, jotka täällä ovat paikalla, niin todellakin kyseenalaistavat omassaan puolue, omassa puolueryhmässään, että minkälainen kontrolli tällä talousarviovalvontavaliokunnalla oikein on ja mitä kaikkea se joka vuosi sitten leikkaa yhä enemmän. Ja uskon, että me saamme tässä asia kyllä enemmistön kasaan. Tässä pitää kaikissa puolue-ryhmissä nyt ryhtyä valistustyöhön. Muuten tässä, tästä tulee aivan mahdoton noidankehä. Ja kohta meillä on täällä nollapudjetti, eikä sekään tule sitten riittämään, vaan sitten sanotaan, että meidän pitää kaivella omia kukkaroitamme, niin että katsokaapa vain, että mitä tässä talousarviota valio, talousarvojen valvontavaliokunnassa oikein tapahtuu. Minä en ole siellä jäsenenä niin, että voitte sitten muut kertoa siitä, mutta me ainakin kaikki tunnemme nämä vaikutukset kaikki nahoissamme. Jutta Haug. Kiitos Jutta Haug. Vitori. I've been three times in... Uh, Ihan lyhyesti sanoisin vain, että olen ollut kolme kertaa tällaisessa valtuuskunnassa, kaksi kertaa maksoin itse ja kerran olin virallisen valtuuskunnan jäsen Mielestäni on hyvin tärkeää, että parlamentti on edustettuna ja läsnä. On tärkeää, että parlamentti osallistuu. Kyseessä ei ole mikään lomamatka, vaan tämä on tärkeä osa päätöksentekoa EU-järjestelmässä. Meidän pitäisi jatkossakin siis lähettää tällaiset valtuuskunnat. Nyt en näe täällä paikalla edustaja Gerbrandia. En tiedä, saadaanko tällä kertaa valtuuskuntaa lähetetäänkö viisi henkilöä sinne, mutta tämä nyt kuitenkaan pitäisi olla ennakkotapaus valtuuskuntien osalta. Ne pitäisi järjestää ajoissa ja varata huoneet silloin, kun ne ovat halvempia ja myös liput, jotta saataisiin mahdollisimman halpa kokonaisuus, mutta parlamentin on oltava siellä läsnä, muuten meidän keskustelumme tulevat olemaan köyhempiä sisällöltään, sillä ei olla yhteydessä siihen, mitä siellä on puhuttu, ja tämä ei ole kytkyssä siihen, mitä siellä käsitellään. No niin, selvä. Me olemme nyt keskustelleet ja sanoneet selville, mikä täällä on ilmapiiri. Ja kollega Florence tässä sanoi, että tämä olisi järjestelmällinen ongelma. Minun täytyy sanoa, että puheenjohtajana käynnistän aloitteen yhteen herra Sefkovicin kanssa, tai tapahtuuko se sitten äh, puheenjoht- valiokuntien puheenjohtajien äh, kautta. Me olemme saaneet Lissabonin kautta yli 160 alueella poliittisia toimivaltuuksia. Olemme mukana kauppa-alalla, kansainvälisissä sopimuksissa, lakia säätävä valiokunta jo kauan. Ja se, että tämä ihan järjestelmällisesti nyt äh, vedetään tavallaan meiltä pois. Koordinaattorit tekivät päätöksen, en minä voi sitä kunnota, kumota, se on päätös, mutta kuulin tämän kritiikin, mitä esititte, ja voin sanoa, että tästä puhutaan vielä. Ja minä ehdotin useita optioita. Yksi oli myös se, että kahdeksan lähtee. Ehdotin useita optioita koordinaattoreille mutta enemmistö päätti, että sinne lähetetään yksi ja että se yksi on esittelijä. Mutta voin luvata teille, että ryhdyn toimiin niin, että saamme asiat järjestykseen, emmekä jätä asioita vain sattuman varaan, sitä, että kuka lähtee ja minne lähtee ja että kaikki riippuu hyvästä tahdosta. En tiedä, missä se ongelma nyt on. Nähtävästi kuitenkin järjestäjän taholta tämä ongelma on syntynyt nämä hintojen räjähdysmäen nousu. No niin, nyt siirrymme esityslistaan. Meillä on täällä vieraana Koni Hedegaard. Tervetuloa parlamenttiin. Tämä oli välttämätöntä, että me keskustelimme tästä, koska se liittyy kuitenkin meidän työhömme meillä on kuitenkin Annammeko nyt puheenvuoroja komission jäsenelle? Minä yritän vain auttaa. E, niin, jos jätetään nyt avoimeksi tämä kysymys, lähteekö sinne ketään vai ketä sinne lähtee, niin minä kyllä ehdottaisin, että me teemme sellaisen päätöksen, että ei sinä tätä ketään. Voit vain puolustaa sitä, mitä koordinaattorit tänä aamuna päättivät. Koordinaattorit tänä aamuna enemmistössä päättivät, että sinne lähetetään yksi. Näin, sillä selvä. Ja tämä on myös lähetetty jo kirjeitse useampiin paikkoihin. Minua esimerkiksi pyydettiin lähettämään tämä puhemiehistölle. Eli voin nyt tässä vain kertoa, mitä koordinaattorit päättivät. Muuten meidän täytyy nyt järjestää uusi koordinaattoriden kokous, mutta tämä on hetki, tällä hetkellä keskustelun tila ja tola. Joten eh, en voi nyt sitä päätöstä muuttaa. Eli nyt eh, esityslistan kohta 23. Äh, jollainen entisenä puheenjohtajana tiedätte, että tämä asia ei ole ollenkaan esityslistalla. Linda. I was just going to suggest, Chair, the court... Mäkin vain ehdottaa. Tänä aamuna ongelma oli se, että me saimme tämän tietää ja piti nopeasti tehdä päätös. Nyt koordinaattorit ovat kuulleet, mitä kollegat ajattelevat. Nyt olisi mielestäni komission sen vuoro. Koordinaattorit ovat kuitenkin kuulleet, mitä kollegat sanovat. Me kuulostelemme enemmistön ajatuksia, jotka ovat sinne lähdössä ja sitten kerromme tästä teille ja sen jälkeen sitten katsotaan, mitkä ryhmät haluavat lähteä joko yksi tai ei kukaan. Tässä on selvä valinta ja tämä voidaan ehkä hoitaa ennen kello viittä tänään. En, tämä parvi kuin, että äänestään täällä. Toki voimme tutkailla, mikä tilanne on, mutta tänä aamuna koordinaattorit tekivät päätöksen ja sen minä olen toimittanut eteenpäin. Enemmistö koordinaattoreista teki tämän päätöksen. Voimme toki jättää tämän auki, mutta me saamme tietää, että parlamentista ei lähde edes puhemiehistöstä kukaan. Linda, sinä olit mukana tänä aamuna tässä keskustelussa. Joten voimme kello viiteen asti tässä vielä tutkailla, kuka lähtee, mutta meillä on päätös ja silloin meidän täytyy järjestää koordinaattorinen kokous uusiksi. Nyt ehdottaisin, että me todellakin siirrymme esityslistaan, koska muuten meillä on enää puoli tuntia aikaa komission jäsen kanssa. Ja haluaisin todellakin, että me puhumme tästä näistä komission jäsenen asioista, koska ne ovat hyvin tärkeitä. Tässä on hyvin tärkeistä muutoksista kysymys, jotka koskevat meitä. Eli kolmas yritys nyt. Tervetuloa Koni Hedegaard meidän ympäristövaliokuntaamme. Meillä on paljon aloitteita ollut tällä alueella. Matala hiilinen tiekartta Chris Davisiltä. Meillä on ongelmia Euroopan ilmastopolitiikasta, nimittäin päästökauppa. 2008 hyväksyimme valtavan paketin, joka koski päästökauppajärjestelmää, ja tämä päästökauppajärjestelmä – Meille sanottiin, että 30 euroa olisi se kriittinen hinta niin, että se toimii. Nyt se on 6,70, 7 euroa, 8 euroa. Tässä on ollut hyvin mielenkiintoisia äh, kehityskulkuja Horsensissa viime viikolla, kun ympäristöministerit tapasivat ja sen vuoksi annankin teille nyt puheenvuoron ja kiitän jo etukäteen mahdollisuudesta voida keskustella kanssanne. Sydämellisesti tervetuloa Koni Hedegaard. Chairman, allow... Kiitoksia. Ihan vain 15 sekuntia tuosta äskeisestä keskustelusta. Tämä on tiedonmurunen, jonka myötä ehkä tiedätte sitten, mitä teette. Moni mainitsi sen komission tässä. No voin sanoa, että meillä on ihan samat haasteet, samat ongelmat. Itse olen lyhentänyt aikaa siellä. En mene sinne enää 5 plus 5 päivää. Mutta EUn delegaatio tuolla Brasiliassa ja myöskin New Yorkissa on ottanut tämän esille ja ehkä on ö, hyvä vielä raportoida sinne tästä asiasta, koska tosiaan eu edustus on siellä ottanut asian esille ja muutkin valtuuskunnat. No, yritän puhua lyhyesti. Muutenhan tästä tulee vain monologia. Haluaisin kuitenkin kertoa vähän siitä, että missä mennään kansainvälisissä neuvotteluissa. Aivan lyhyesti. Kaksi viikkoa ennen määräaikaa Eurooppa onnistui viime viikolla sopimaan siitä, että mitä me aiomme tehdä seuraavalla kaudella Durbanin päätösten mukaisesti. Ja te varmasti tiedätte, minkälaisia nämä neuvottelut olivat, ja minä olin todella iloinen viime viikolla siitä, että saimme tämän päätöksen aikaiseksi viime viikolla. Ja nyt saimme aikaiseksi 25 prosenttia ja sitten meillä on mahdollista vielä nostaa tätä 30 prosenttia, eli tämä on varmasti hyvä viesti kansainvälisille kumppaneille. Ja yksi asia, josta meidän vielä pitää työstää EUn kanta, niin koskee näitä päästöoikeuksia. Ja sitten Katarin puheenjohtajakaudella, niin ehkä voitaisiin sopia työstää jonkinlainen työohjelma. Ja sitten saataisiin aikaiseksi tämä kansainvälinen sopimus. Sovitaan siitä, kuka tekee mitäkin ennen 2015. Ja mitkä kysymykset täytyy sitten käsitellä vielä ennen kuin uusi sopimus saadaan aikaan mutta sitten käsittelemme myös näitä muita kysymyksiä 7. ja 8. toukokuuta e, keskustellaan näiden kehittyvien ja kehittymättömien maiden kanssa. Olemme käyneet mielenkiintoisia keskustelua Durbanissa ja Durbanin jälkeen. Ja nyt keskustellaan siitä, miten voidaan jatkaa. Mutta Toinen päivä tulee koskemaan sitten Rio plus 20 kokousta, koska Durbanissa aikaansaadut asiat sitten olisi tietysti hyvä vielä viedä eteenpäin Riossakin kesäkuussa. Eli tämä on nyt periaatteessa tilanne kansainvälisissä neuvotteluissa ja voidaan sitten tätä käsitellä vielä tarkemminkin, jos haluatte. No sitten täällä kotipuolella niin puheenjohtaja sanoi, että viime viikolla oli tuo epävirallinen ympäristöministerin kokoontuminen ja ensimmäistä kertaa neuvostossa keskusteltiin päästökaupasta. Ja oli hyvin rohkaiseva, että kaikki olivat sitä mieltä, kaikki jäsenvaltiot olivat sitä mieltä, että päästökaupan tulee olla ilmastopolitiikan selkäranka. Ja oli myöskin ihan selvää, että kun minä kerron, että mitä me voimme lyhyellä aikavälillä tehdä ja mitä sitten voidaan pidemmällä aikavälillä tehdä, niin mm, nämä komission hoitamat asiat, niin esimerkiksi päästökaupan tarkistus, että tulemme ensimmäistä kertaa mm, e-, ensi vuonna esittelemään nämä asiat, niin tätä onkin sitten aikaistettu tälle vuodelle, niin että tässä päivityksessä sitten voidaan katsoa näitä vaihtoehtoja esimerkiksi huutokauppaprofiilien osalta, niin kuin nyt on, että monet näistä kaupattavista tulee tässä e, lähivuosien aikana ja osa näistä tulee sitten huutokauppaan myöhemmin. No, miten järkevää tämä on kun sitten siinä vaiheessa, kun markkinat ovat aivan saturoituneet? Eli haluamme tehdä sitten tästä ehdot, ehdotuksen vielä ennen vuoden loppua. Tämä oli siis yksi asia tässä nyt lyhyen aikavälin toimista. No helpointa ehkä, jos haluaisin jotakin, jotain tehdä tämän halvalla hinnalla päästökaupassa, niin asettaa sitten mm, tavoite 2020 jälkeen. Ja tästä keskusteltiin ministerin kesken, että kaikki varmasti ymmärtäisivät, että minkä takia tämä on sellainen asia, mitä, mitä voidaan tehdä puuttumatta mitenkään markkinoihin. Ja sitten toinen asia on tietysti, että mitä sitten tulee energiatehokkuusdirektiivistä neuvottelujen päätteeksi. Ja sitten tosiaan tässä tarvittaisiin parlamentilta selkeä viesti. Tehän aiotte tuosta vähähiilisestä etenemissuunnitelmasta lähiviikkoina äänestää ja tiedän, että monet ovat täällä tehneet kovasti töitä sen eteen ja on hyvä, että te annatte puolueryhmien yhteisen voimakkaan signaalin. Ja sitten tosiaan ilmastu, ilmailu tämä saattaa kiinnostaa useita ja kiitokset myös teille tuesta ja maaliskuun äänestyksestä. Ja mehän käymme tosiaan dialogia monien kanssa. Ne eivät pidä meidän lainsäädännöstämme ja samalla sitten on kyllä kovasti koetettu ponnistella sen eteen, että katsotaan, että miten voidaan sitten kansainvälisesti edetä tässä kysymyksessä esimerkiksi Venäjällä valtuuskunnat sanovat, että eivät halua tällaista maailmanlaajuista järjestelmää. No me sanomme, että mikä siinä, mutta katsotaan sitten, jos voisimme saada ikaussa aikaiseksi maailmanlaajuisen sopimuksen. No, viime viikolla sitten päätettiin, että markkinaperusteisia mekanismeja pitäisi katsoa ja analysoida tarkemmin ikaun yhteydessä ja sitten keskusteltiin ikaun neuvostossa asiasta tai keskustellaan tästä kesäkuussa ja ehkä sitten sitä myötä saadaan jokin käsitys siitä, että löytyykö tahtoa saada aikaiseksi siellä tällainen maailmanlaajuinen sopimus, mutta tosiaan nyt siellä on pari henkeä komissiosta jatkuvasti tekemässä työtä tämän eteen ja koittaa varmistaa tällaisen sopimuksen aikaansaamisen. Sitten haluaisin lyhyesti vielä mainita no, tuon monivuotisen rahoituskehyksen. Tiedätte, minkä takia se on meille tärkeää. Haluamme todellakin saada tällaisen valtavirvaistetun ilmasto muutospolitiikan budjettiin. Se on komissiolle tärkeää. Uskomme todellakin, että jos tämä tehdään fiksusti energiatehokkuuden myötä, infra, energiainfrastruktuurin myötä, liikenneprojektien muuta maataloudessa ja niin edelleen, niin tulemme saamaan enemmän lisäarvoa tästä myös Euroopan kansalaisille ja veronmaksille. Mutta tiedän, että teillä on parlamentissa omat kantanne, mutta on ihan selvää, että monet hallitukset pitäisivät eniten sanasta joustavuus. Mutta usein tämä tarkoittaa sitten sitä, että loppujen lopuksi sitten katsotaan, mitä ylipäätään halutaan tai voidaan tehdä. Ja se on nyt tärkeää tässä Euroopan taloustilanteessa, että voimme toistaa, että to- todistaa, että kun rahaa ja lähetetään EUn kautta johonkin, niin se on parempi tapa käyttää rahaa. Ei se ole tuhlaamista, vaan sillä voidaan luoda työpaikkoja ja kasvoja Eurooppaan nyt ja tulevaisuudessa. Eli tämä on valtavan tärkeää, että pystytään tosiaan saada tälle merkittävä painotus budjetissa. Ja tiedätte myös ehkä sen, että viime, tai aikaisemmin tänä vuonna päätimme tästä maankäytön muutosten mallista. Ja sitten tosiaan tämä ulotettiin myös maatalouteen. Ja tässä on tehty sellainen malli, jonka myötä sitten jatkossa voidaan saada korkeammat tavoitteet aikaiseksi. Tämä on hyvin tekninen asia, koska näin saadaan tosiaan metsien hoito ja maatalous mukaan tähän saavuttamaan näitä erilaisia tavoitteita. Sitten vielä näistä muista tämän vuoden hankkeesta ennen kesälomia vielä. Aiomme tehdä ehdotuksen ajoneuvoista. Asetus eli 95 grammaa 2020 mennessä päästöjä ja Toivottavasti tähän päähän, päähän päästä nopeasti ja sitten voimme sopia siitä, että mikä olisi tavoite 2020 jälkeen. Sitten on tulossa myöskin F-kaasu tarkistus ja lähetämme myöskin ehdotuksen siitä, miten voidaan kasvihuonekaasujen päästöjen asetusta tarkistaa syksyllä. Ja sitten EU-neuvottelut kansainvälisellä tasolla niin, että F-kaasuja, kasvihuonekaasuja voidaan sitten kansainvälisestikin vähentää. Meren, meriliikenteen osalta tiedätte, että komissiolta on pyydetty asetusta meriliikennettä varten, että jos se 2011 mennessä ei saada aikaiseksi maailmanlaajuista sopimusta, niin sitten pitää ryhtyä toimiin ja me olemme nyt tekemässä vaikutusarviointia eli valmistelemassa tätä hanketta. Ja sitten vielä lopuksi Ja sitten olemme valmistelleet tällaisia ilmastonmuutoksen lievennyttämistoimia, ja tästä on jo avattu esimerkiksi verkkosivu, niin että voimme auttaa eri tahoja tässä. Mutta sitten tärkeää on ehkä nyt keskittyä siihen, että mitä politiikassa tehdään 2020 jälkeen, ja tämä koskee esimerkiksi energian etenemissuunnitelmaa 2050 ja monia varmasti kiitostaa se, että mitä energiatehokkuusdirektiin kanssa tapahtuu. Ja minä todella toivon, että sitä ei sitten vesitä liikaa, koska se olisi niin ikävää, kun olemme tosiaan tässä saaneet aikaiseksi hyviä tuloksia ja tarvitsemme niitä edelleen. Connie, for your Kiitos oikein paljon Koni tästä alustasta, alustuspuheenvuorostasi. Ja nyt sitten kunkin ryhmän koordinaattori saa puheenvuoron ensin Rika Seber EPPstä. Tarina. Äh, Kiitoksia ja kiitokset myös komissaari Hedegaard tästä katsauksesta komission toimin. On mukava kuulla, että erityisesti nyt sitten ajoneuvon osalta on tulossa pikkuhiljaa tämä äh, komission kauan odotettu, odotettu mm, hanke. Eli onko tämä nyt sitten face down vai face out? Tästä haluaisimme kuulla. Ja, ja sitten tietysti ilmastonmuutoksen kannalta on muitakin tärkeitä hankkeita tulossa varmaan. Halusin näistä kansainvälisistä neuvottelusta kuulla vielä, että mikä, mikä on Kiinan ja USAn asenne tällä hetkellä. Onko se tapahtumassa jotain muutosta? Nähtävästi ainakin USAn kanta on lehdistön mukaan vain tiukentunut enkä ole kuullut Kiinastakaan mitään, että siellä hirveästi olisi kannat muuttuneet. Sitten vielä halusin vielä kysyä, että kun talous on niin hermostunut sen suhteen, että, että kun hiilidioksidin hinta on niin alhainen, niin pitäisi ryhtyä kesännoimaan. Onko tästä tulossa komissiotakin ehdotus vai voidaanko odottaa, että 2020 asti tilanne pysyy muuttumattomana. Ja sitten lopuksi vielä, niin on minulla sellainen vaikutelma, että komissiolta tulee hyvin paljon tällaista sanaa helinää, varsinkin juuri ilmastonpolitiikan suhteen. E, voisitteko kertoa, että mikä on komission sisällä tämä ilmapiiri, koska ainakin teollisuuskomissaarilta saa sellaisen vaikutuksen, että ei eivät kaikki komissarit siellä tee ilmastopolitiikkaa. S&D. For coming, um, um, Commissioner, thanks for being patient. Kiitos komission jäsen, että tulitte paikalle ja jaksoitte täällä odottaa. Tiedätte, että me tuomme teitä näissä vaikeissa asioissa, jotka liittyvät ilmailuun ja päästökauppajärjestelmään. Hyvä, että ministeriöt antavat teille tukea mutta tässä kuitenkin on niin, että kotimaassa ministerit eivät puolusta päästökauppajärjestelmää ja tämän takia siltä menee sitten pohja kansallisella tasolla. Mutta tämä on kuitenkin olemassa oleva väline ja meidän on ryhdyttävä toimiin. Tämä set aside-asia on otettava esille ennen kuin aloitetaan huutokauppaaminen 2014. Toivottavasti siis jatkossakin ajatte tätä asiaa, vaikka se voi olla aika hankalaa, erityisesti ilman yhteydessä. Tiedän, että tämä öljyhiekka-asia on toinen asia, jota te olette ajaneet. Ministerit eivät teitä ole neuvostossa tukeneet. Ja tässä sen sijaan lähdetään ehkä hieman mattoa jalan alta. Ja siksi haluaisin tietää, mikä tilanne on nyt polttoaineen laadun osalta. Tämä on toinen osa palapeliä. On hyvä sitten 2020 jälkeistä ajasta myös puhua. Aina vaan puhutaan vuoteen 2020 asti, mutta tämä on ollut kovinkaan kaukana. Ilmastopaketti saatiin valmiiksi neljä vuotta sitten, niin tämä päästökauppajärjestelmä, jos halutaan miettiä jatkoa, niin on ajatella 2020 jälkeistä aikaa. On varmasti vaikeampi saada kollegat sopimaan säännöistä tämän jälkeiselle ajalle kuin vuonna 2008 oli. Mutta jos näin ei tehdä, niin tavoitteisiin ei päästä koskaan. Ja varmasti tässä ryhmässä ja tässä valikunnassa kaikki tekevät kaikkeensa antaakseen teille tukensa. Eli odotan mielelläni ehdotuksianne. Not far away. Kiitos Linda. 2020 ei ole kaukana. Chris Davis Alderyhmästä, ole hyvä. Kiitos komission jäsenen. Kiitokset siitä, että katoitte niin paljon asioita jo alkupuheenvuorossanne. Kolme asiaa. Te ehkä näette, että Bloomberg on julkaissut uuden tutkimuksen tänä päivänä investointikustannuksista, mitä maksaa 30 prosentin päästövähennys 2020. He laskevat sen 7-9 euroa per henkilö. No se on todella naurettava hinta. Se on muutaman kahvikupillisen hinta joka vuosi. No ei minä nyt niin paljon maksa kahvista, mutta, mutta no ehkä Starbucksissa. Mutta se, mikä on kaikkein mielenkiintoista, on kuitenkin se, että jotkut Itä-Euroopan maat ja Belgia maksavat itse asiassa vähemmän kun he ryhtyisivät kunnianhimoisempaan 30 prosentin tavoitteeseen kuin 20 prosenttiin. Sen vuoksi, että silloin näiden äh, kiintiöiden määrä laskisi ja he kykenisivät hyödyntämään sitä, he saisivat rahaa taskuun. Sitten haluaisin puhua hiilen talteenotosta ja vartioinnista. Energiaviraston puheenjohtaja sanoi, että olemme mm, matkalla kohti 6 prosentin lämpötilan nousua, eli tee muutoksia. Hiilen talteenotto ja varastointi on hyvin tärkeä tekijä tässä, ja meillä oli pitäisi olla vuoteen 2020 mennessä noin 40 tällaista äh, hiilen talteenotto- ja varastointilaitosta. Ja tällä hetkellä niitä ei ole lähes ollenkaan. Toivon mukaan tätä kautta me saamme 69 miljardin äh, euron rahoitus siihen, mutta nyt näyttää, että kuitenkin, että hiilen talteenottoon on vain puolitoista miljardia äh, Voitteko te kertoa, että hiilen talteenotto- ja varastointisuunnitelma on käynnissä? Tämä on kuitenkin yksi avaintekijä ja meidän täytyy korottaa kunnianhimoamme ja päästä eteenpäin. Sitten lopuksi vielä autoista. Ja minusta tässä teollisuus on tehnyt valtavan edistysaskeleen 20 prosenttia CO2-päästöjen vähennystä ja polttoaineen käytön tehokkuutta. Olen pahoillani, että meidän lainsäädäntömme ei ole tarpeeksi tiukkaa kunnianhimoista insinöörit eh, tekevät valtavaa ja hienoa työtä ja mekin voisimme tehdä hieman enemmän. Te teette myös lainsäädäntöä pakettiautoista. Edellinen lainsäädäntö, silloin meille kerrottiin, että pakettiautojen päästöt olivat noin 203 grammaa per 100 kilometriä. Uusi todiste on se, että luvun olisi pitänyt olla 180 grammaa per kilometri eli huomattava vähennys. Ja sen vuoksi lainsäädännön ähm, tavoitteet olivat liian matalat. En oleta, että te osaatte tähän vastata, mutta voisitteko te katsoa asiaa ja vastata jälkeenpäin? Kiitos Chris ja nyt sitten Bas Eichhout. Kiitoksia ja kiitokset komissaari siitä, että olitte niin kärsivällinen ennen kuin päästiin keskustelemaan näistä asioista. Pari lyhyttä, mutta ei ehkä helppoa kysymystä. Ensinnäkin päästökaupasta. Ennen viime viikkoa niin kovasti puhuttiin kesännoinnista ja oli selvää, että täällä valiokunnassa suurin osa sitä kannatti – ja sitten kyllä keskusteltiin sen perottamisesta jälkikäteen. No nyt kun puhutte tässä, niin tässä nähtävästi ollaan muuttamassa tätä huutokaupan aikaprofiilia nähtävästi. Siis jos tosiaan tässä vain keskustellaan ö, siitä, niin sitten voidaan päivittämistä aikaistaa, mutta sitten E- epäselvän, että mitä siellä sitten tapahtuu ja markkinatoimijat sanovat, että tämä profiilin muuttaminen ei anna oikeita signaaleja markkinoille, että päästökauppa on ilmastopolitiikan kulmakivi. Eli mitä tälle set aside asialle tapahtuu? No sitten toiseksi, niin olemme kuulleet Kiinasta, että siellä ollaan työstämässä jonkinlaista ilmailun verotusta myös. Onko teillä jotain näkemystä siitä? Onko se vastaava toimenpide kuin meillä? Ja miten se sitten vaikuttaa näihin keskusteluihin tällä meillä ilmailusta? Sitten autot ja hiilidioksidipäästöt. Totta kai voitte tehdä autoista ehdotuksia, mutta sitten yksi asia on toinen sitten merkinnät, että kuluttajat tietävät, että mitä päästöjä nämä autot aiheuttavat. Ja jo pari vuotta sitten tämä oli teille aikea, tärkeä aihe, että kuluttajien pitäisi tietää, minkälaisia autoja he ostavat. Voitteko kertoa tästä, koska nähtävästi kovasti lobataan sitä vastaan, että kuluttajat saisivat oikeanlaista tietoa. Sitten Rio Plus 20. Lyhyt kysymys Durbanissa Tietenkin EUn onnistuminen oli se, että saatiin aikaiseksi tämmöinen liittolaisuus Afrikan unionin ja saarivaltioiden ja EUn välillä. Ja mitä nyt sitten voitaisiin tehdä edelleen tämän liittolaisuuden vahvistamiseksi Rio Plus 20 kokouksessa? Bas. So now... Kiitos Bas. Ja nyt olemme päässeet ryhmien koordinaattorit lävitse. Ja nyt sitten Koni, olkaa hyvä. Kiitos ensinnäkin Richard Seberille siitä, että että poistamme nämä fluorikaasut. Niin. Meillä täytyy ennen sitä olla kestävä ja turvallinen vaihtoehto. Ja silloin, jos kysymys on tällainen strategia, että pikkuhiljaa lopetetaan jonkin aineen käyttö, niin me katsomme tällaista facing down-strategiaa, koska silloin ei tarvitse odottaa sopivaa vaihtoehtoa. Joten kaiken kaikkiaan me olemme sitä mieltä, että parasta ympäristölle on tällainen facing down mieluummin kuin facing out Useat teistä kysyivät eh, ilmailusta, lentoliikenteestä ja Baskin mainitsi tämä uusi kiinalainen aloite viime tiistaina yhtäkkiä. Kiinan eh, valtiovarainministeriö laittoi kotisivulleen uuden tällaisen lentokenttäveron. Ja he sanoivat, että nämä tulot käytettäisiin sitten jonkinlaisiin ilmastotoimiin, joten me olemme pyytäneet meidän edustustamme Pekingissä tarkastelemaan tätä asiaa, onko tämä riittävä toimenpide. Ei ehkä, mutta me katselemme nyt, tarkailemme tilannetta, koska koko tämä, tämä oli hyvin mielenkiintoista, että nämä tulot jollain tavalla ohjattaisiin ilmastotaisteluun. USAsta onko siellä tapahtunut mitään liikehdintää? Siellä on halu saada aikaan vuoropuhelu ja halu olla tavallaan eskaloimatta tilannetta. Minä kaksi päivää sitten olin yhteyksissä sinne, joten on olemassa vuoropuhelua. Mutta tämä vuoropuhelu koskee hyvin paljon ikao, koska ei, ei, eivät he voi sanoa yhtäkkiä, että he ovat kaiken puolella. Jos he ovat sanoneet jotain vuodesta 1997 lähtien, eivätkä jousta, eikä kukaan jousta, niin kysymys on nyt lähinnä siitä, että haluavatko he uusia mahdollisuuksia. Sitä me tässä nyt eri osapuolten kanssa tutkailemme. Rolling Stoneissa oli eilen, kunhan se julkaistiin, presidentti Obaman haastattelu, jossa hän itse ottaa myös esiin ilmastohaasteet ja sanoo, että meidän pitää tehdä enemmän. Ja en voisi olla enempää samaa mieltä, joten katsotaan nyt tapahtuuko mitään, koska se mitä me nyt teemme ilmailun alalla on se, että pyrimme löytämään järkevän keinon mennä eteenpäin, mutta jos me saamme ikässä sopimuksen, kukaan ei olisi tyytyväisempi. Mutta me käytämme hyvin paljon aikaa tähän pääosastot, meidän palvelut, ulkosuhdehallinto, kaikki tekevät hyvin paljon työtä myös selittääkseen muille kumppaneille, mistä tässä on kysymys, ja toivon todellakin, että ymmärtämys kasvaa. Useat teistä mainitsivat tämän Set Aside-järjestelmän. Erityisvarannot. Ja miksi, miksi meidän pitää katsoa tätä erillään ja miksi meidän pitää katsoa tätä huutokauppaprofiilia. Menetelmä on huomattavasti yksinkertaisempi tämän kautta kuin että jos pitää avata tämä direktiivi ja muuttaa asioita sen kautta. Joten tämä huutokauppaprofiili, siinä me voimme esitellä äh, asioita, sitä kautta me voimme esitellä asioita ilmastonmuutoskomitealle ja tämä ei vaadi yksimielisyyttä. Eli tämä on ensimmäinen asia. Tämä voidaan hoitaa kohtuullisen nopeasti. Kaikki muu kestää huomattavasti kauemmin. Se, mitä me nyt ehdotamme, eh, tämä huutokauppaprofiili ei tarkoita sitä, että me emme tarkastelisi muita asioita. Menisin juuri sanoa, että puheenjohtaja oli paikalla. Mutta siis viime torstaina kävimme hyvin rakentavan keskustelun. Ja hyvin monet jäsenvaltiot ymmärtävät, että koko tämä keskustelu siitä, mitä 2020 jälkeen tulee, on hyvin tärkeää. Katsokaa Tanskan puheenjohtajakauden kotisivua. He esittelivät meille neljä erilaista videolausuntoa. Electric, Shell, Elstom ja Business Europein johtajilta ja kaikki sanovat näissä videolausunnoissaan ministereille, olkaa ystävällisiä, katsokaa nyt vuotta 2030. Meille teollisuudessa 2020 on lähes huomenna. Me katselemme jo sen, sitä eteenpäin. Me tarvitsemme ennustettavuutta. Eli tämä on varmasti teille kaikille mielenkiintoista. Me kaikki tiedämme tämä matalahiilinen tiekartta ja keskustelut neuvoston kanssa, että toki tässä on haasteita, mutta uskoisin, että yhä useammat jäsenvaltiot ymmärtävät nyt, miksi teollisuus vaatii jo, että katselemme eteenpäin 2020. Ja tämä erityisvarantokeskustelu tulee uudelleen, kun energiatehokkuusdirektiivi tulee esiin ja komission mielestä tässäkin on tietty yhteys, mitä tästä tulee direktiivistä ja erityisvarannoista. Me tiedämme, miten hankalaa tämä on jäsenvaltioiden kanssa ja energiatehokkuusdirektiivin suhteen, mutta, mutta toivottavasti tässä nyt on jonkinnäköinen luonnollinen keino käynnistää tämä keskustelu. Sitten puhuttiin ilmapiiristä, komissiossa, teollisuudessa. Sanoisin, että komissiossa asia on hyvin selvä. Ilmastopolitiikka, energiatehokkuus, uudistuvat äh, energialähteet, kaikki tämä on äh, se liikkeelle voima esimerkiksi työpaikkojen luomisessa. Ja me identifioimme kolme sektoria, jotka voisivat luoda huomattavia määriä työpaikkoja 2020. Terveys, e, tietotekniikka ja vihreä talous. Vihreä talous yksinään sille arvioitiin, että voisimme luoda kuusi miljoonaa työpaikkaa. E, tämä sitten hajotettiin uudistuvaan, uudistuviin energioihin ja niin edelleen jätteiden käsittelyyn yms, yms, yms. Eli komissiolla täytyy olla keskeinen rooli tässä, kun luodaan työpaikkoja. Ja sen vuoksi me olemme tämän myös valtavirtaistaneet budjettiin. Teollisuudesta te tiedätte ihan yhtä hyvin kuin minä, että kuva on hyvin monimuotoinen, mutta käsitykseni on se, että jotkut teollisuuden järjestötkin keskustelevat tästä paljon, koska me olemme menettäneet hyvin paljon työpaikkoja Euroopassa kriisin takia, mutta työpaikkojen kannalta nimenomaan vihreän talouteen liittyvät työpaikat ovat olleet nyt niitä kestävimpiä. Tämän me olemme nähneet, kun katsomme vuodesta 2008-2010 ja tämä täytyy tehdä myös äh, valtion päämiehille hyvin selväksi äh, huippukokouksessa. Olen samaa mieltä Linda kanssasi. Emme voi puhua pelkästään ilmastopolitiikasta. Me ymmärrämme kaikki haasteet. Ja ennen kuin me siirrymme seuraavalle kerrokselle, me haluamme määritellä sen kannan, joka meillä on vaikutusten arvioinnin kautta niin, että meillä olisi ehdotus ministereille, josta he toivon mukaan näkisivät, että tämä ei ole mikään pikkujuttu, ei ole vain kiva juttu, vaan tämä on hyvin järkevä ja hyvä asia. Chris Davis, kyllä minä näin tämän Bloombergin. Ja nämä tulot, mitä tulee huutokaupasta, kun ministerit puhuvat päästökaupasta. Täällä on Euroopassa maita, jotka ovat itse asiassa melkein riippuvaisia tästä huutokauppatuloista. Joten uskon, että tässä on olemassa tällainen tietoisuus on kasvamassa. Ja tästä tulee hiilen talteenotto ja varastointiin. Yksi asia tästä, minä uskon, että se on hyvin tärkeää. Te mainitsitte nämä uudet äh, projektit, ja jos ei ole niin paljon rahaa kuin äh, olisi, jos se hinta olisi korkeampi päästökauppajärjestelmässä. Mutta me tarvitsemme nopeasti kaikkia jäsenvaltioita määrittelemään prioriteettinsa eri projektien kesken. Ja on hyvin tärkeää, että ne ovat nyt valmiita. Eli että jäsenvaltioilla olisi projekteja, että ne voisivat äh, yhteisrahoittaa. Se ei ole ainoa teknologia, mutta se on hyvin tärkeä teknologia. Ja Eurooppa äh, täytyy käynnistää tässä nyt suuria äh, projekteja. Sitten autoista ja pakettiautoista. Toki voin palata kirjallisesti tähän 203 ja 180 grammaa autonvalmistajille 2020 on hyvin lähellä sitä, mitä he jo valmistautuvat, kun ne kehittävät autoja. Joten tämä 95 grammaa eh, on tämä ja sitten mietimme, että mitä sitten vuoden 2020 jälkeen. Eli tällainen kahden askeleen lähestymistapa, jonka me olemme tähän valineet. Vaas minä vastasin jo tuon ilmailuun. Merkintää kyllä, minä minun työskentelen tällaisen merkintäjärjestelmän parissa, mutta olen kanssasi samaa mieltä. Kaksi ja puoli vuotta tässä tällä paikalla, niin en, en koskaan oikein ymmärtänyt, miksi tämä oli niin hankalaa. Minusta tämä on hyvin tärkeä. Yhä vielä olen sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä aloitteita Euroopan unionista, unionissa, jotka ovat järkeviä kansalaisille, että he voivat nähdä, että me helpotamme heidän valintojaan ja valinnat voivat olla helposti verrattavissa, enkä minä ymmärrä, miksi tämä on niin ristiriitaista. Palaan tähän asiaan myöhemmin, mutta olen vakuuttunut siitä, että tälle voidaan tehdä jotain. Ja sitten vielä tähän viimeiseen kysymykseen. Minä puhun tästä huomenna kollegoitteni kanssa – ja sen vuoksi 7-8. toukokuuta me aiomme puhua näistä asioista, joten en nyt sano, että, että, että öö, tämä näin määritellään, mutta 8. päivä toukokuuta, kun olemme lopettaneet keskustelumme, niin toivon, että on kolme neljä asiaa, josta me voimme sanoa, että jos me teemme yhteistyötä Euroopan unionin ja, ja, ja kehittyvien maiden ja muiden kesken, niin voimme päästä eteenpäin. Me emme nyt kaikesta voi sopia, mutta voisimme identifioida muutama asia, josta voimme sanoa, että jos me teemme yhteistyötä, niin tämä tulisi olemaan merkittävää koko Riolle. Siksi minä olen kutsunut tämän kokouksen. Thank you very much, Connie. For the first round, is it possible to... Kiitos Koni. Ehdimmekö me? Sinä sanot, että sinun on lähdettävä kello 16.15. Ehdimmekö me vielä toisen kierroksen. Uh, please. No niin. Karl-Heinz Florence, Joe Lainen, Judith Merkis, Jörgensen ja Brody. No sitten minä en varmaan ehdi vastata näihin. Okei, okay. dann, ist, äh, dann starten wir mit äh, Joe, bitte. No niin. no niin, ihan lyhykäisesti sitten niin, että kaikilla on mahdollisuus esittää kysymyksensä, koska komission jäsen pitää lähteä pian pois. Um, niin, ihan lyhyesti. Minusta tuntuu, että tässä on nyt fossiilisten energiamuotojen renesanssi menossa, kun puhutaan liuskekaasusta ja liuskeöljystä ja sitä käytetään joka puolella maailmaa. Ja tämähän on sellainen asia, joka meille ei käy tähän ilmastonmuutospolitiikkaan. Mitä voimme tehdä sitä vastaan? mutta ainakin Amerikassa ja muissa maissa niin on vaikea tätä vastustaa. Sitten Puolassa niin näin tuon asiakirjan, joka koski päästökauppaa ja minä kysyin tästä istunnossakin, että mitä me voimme tehdä auttaaksemme Puolaa tässä umpikujassa. Kiitos Asenis, please Kiitos. Kiitos ja sitten Kiitos Asenis. Äh. Kiitos oikein paljon. Ihan lyhyesti Durbanissa sanoimme, että sitoudumme Kioto 2, jos annatte meille tiekartan. Kehitysmaat antavat meille tiekartan, mutta meillä on vain poliittinen sitoumus, eikä tehnyt, tehty eh, tarkistuksia Kioton pöytäkirjaan. Ja nyt on totuuden hetki tai totuuden vuosi sekä Kioton eh, kannalta että meidän liittoumiemme osalta. Onko EU nyt valmis sitoutumaan Kioton pöytäkirjaan ja hyväksymään sen tarkistukset pöytäkirja Katarista, minkälainen strategia tässä on, minkälaista eh, toimintaa ja ovatko meidän kumppanimme valittaneet LDCt ja OSit, että emme esitä näitä tarkistuksia. Kiitokset tästä seuraava. Volevo tornare un attimo sul sistema ETS. Kiitos. Haluaisin mainita nyt tämän päästökauppajärjestelmän. En oikein tiedä, miten on tarkoitus toimia, mutta jotain kuitenkin tehdään. Yksi mahdollisuus olisi se, että kiintiöt pantaisiin jäihin. No, mitä näille määrille sitten tehtäisiin, mihin ne joutuisivat? Mutta minä haluaisin yleisesti tietää, mitä aiotte tehdä, miten aiotte suojata teollisuutta, Euroopan valmistusteollisuutta ja miten aiotte suojata erityistä päästökauppaa hiilipäästöjen osalta. Uh, it's about uh, transparency about the... Minulla on kaksi kysymystä. Yksi liittyy avoimuuteen ja sitten toinen siihen, että millä tavalla äh, tullaan äh, erityisemmin esimerkiksi Puolassa muuttamaan näitä sähkö äh, tuotantolaitoksia. Me ähm, kuulimme tästä äh, komissiolta viisi viikkoa sitten, mutta sen jälkeen emme ole kuulleet mitään tästä näistä hakemuksista, koska äh, näitä hakemuksia, koska me voimme ne nähdä ja koska suuri yleisö voi ne nähdä. Sorry. And one other very uh, uh specific... Ja, ja toinen vielä kysymys, joka liittyy hiilineutraalisuuteen – hiilineutraalisuus, biomassan hiilineutraalisuus. Nykyisissä säännöissä ei nähdä, tehdä mitään eroa kestävän biomassan ja muun biomassan välillä. Aikooko komissio muuttaa tätä? Vielen Dank, Judith. Kiitos Judith. Ja sitten Vittoria. Please, Vittorio Short. Ja ihan lyhykäisesti. Grazie, signora commissaria. Um. Kiitos, komissaari. Ensinnäkin seuraavanlainen kysymys. Miten todennäköistä on, että USA ratifioi Kioton pöytäkirjan mielestänne? Minä uskon, että se on hyvin epätodennäköistä ja sen takia kysynkin tästä. Olisiko jotenkin kuviteltavissa, että saataisiin aikaan sopimus niin, että meidän ohjelmamme sovi, sopisi jotenkin yhteen USA-ohjelman kanssa. Ja sitten Kiinassahan on tehty päätös myös, ja jos tämä otetaan huomioon, niin onko tuo ohjelma jotenkin sopiva ETSn kanssa? Very uh, brief now, just to... Ja sitten Kone, ole hyvä. We are looking into whether... Niin, minuutti. tutustumme nyt siis tähän asiaan. Eri osastot ovat tutkimassa sitä, onko Euroopan ympäristö lainsäädäntö nyt oikeanlaista, onko liuskekaasua koskeva lainsäädäntö tarpeeksi oikeanlaista ja miten sitten Puolassa voitaisiin päästä eteenpäin minusta tuntunut selvästi siltä, että Puola haluaa edistyä ja tämä liittyy erityisesti energiatehokkuuteen, sillä sielläkin tuodaan ei ainoastaan kaasua Venäjältä, vaan itse asiassa valtava määrä hiiltä. Tämä joskus unohtuu, mutta Puolassa tilanne on tällainen. Eli tietoisuutta on yhä enemmän energiatehokkuuden tärkeydestä ja varapääministeri antoi hyvin selvästi tukea meille toimimme Eli tämä on yksi tapa edistyä. Joka tapauksessa viime viikolla meillä oli oikein hyvä kokous tähän asiaan liittyen ja Puola tukee selvästi myös hiilikauppajärjestelmää eh, päästökauppajärjestelmää, eli joskus ei pidä liioitella sitä, kuinka vaikeita nämä asiat ovat. Sitten Kriton arsenisille kieto kaksi pöytäkirjasta sanoisin kyllä. Toisaalta olisi tehtävä niin kuin Durbanissa luvattiin, ja näin pitää toimia kaksiraiteisesti. Kaikkia ei siis ole vielä tehty lupausten mukaisesti, mutta olemme valmiita kuitenkin Dohassa sitoutumaan kakoskauteen, ja kun puhutte Helsingin maiden ja osien valituksista, kyllä siellä varmasti haluttaisiin ratifioida nopeasti tapahtuvaa mitä hyvänsä niille muille asioille, joista sovittiin, mutta mistä kyllä tuntuu, että ne täysin hyvin ymmärtävät, että on etsittävä tasapaino sen välille, mitä me nyt teemme ja miten voimme jatkossakin painostaa muita ryhtymään toimiin, esimerkiksi 2015 sopimuksen osalta. Ja sitten Ulysses Tsitsini kysyy täällä, no ehkä pitäisi lähettää paperi, jossa selitetään nämä eri vaihtoehdot. Tämähän on teknisesti aika hankala asia. Emme me jäädytä näitä kiintiöitä, mutta nykysääntöjen mukaisesti, jos emme sitä yhtään tilannetta muuta, niin sitten näitä oikeuksia annettaisiin paljon 2013 ja 2014 ja vain tietty määrä menisi sitten seuraavina vuosina tätä Eh, huutokauppaa mm, vaihetta, niin ehkä olisi parempi niin, että annettaisiin vähemmän näitä oikeuksia ensin ja sitten annettaisiin vähän lisää, kun niitä on eh, jo ensin jaettu. Ja tässä tilanne nyt sellainen, että yhtiöt voivat ikään kuin laittaa pankkiin nämä oikeutensa. Tämä tarkoittaa sitä, että normaalisti pitäisi hintojen nousta, kun kriisistä päästään, niin yleensä hintoista pitäisi palautua normaali tasolle, mutta koska on olemassa tämä tällainen pankkijärjestelmä, ei voida aina laskea sen varaan, että näin tapahtuu, sillä hinnat voivat jäädä alas pitkäksi aikaa, myös siinä vaiheessa, kun on jo palattu normaali toimintamäärään. Tällaisia haasteita meillä on edessämme, ja kun tilanne on tällainen, niin meidän pitää miettiä sitä, pitääkö nyt antaa vielä enemmän näitä oikeuksia eh, markkinoille mm, jakoon ja tämä voi johtaa sitten hintojen lisäalenemiseen. Ja sitten nämä rakenteelliset muutokset, joihin voi mennä vielä pidempi aika, niin tämä on taas toinen aihepiiri. Tästä pitää puhua vielä tarkemmin eri jäsenvaltioiden kanssa, mutta nyt analysoimme eri vaihtoehtoja. Ja sitten Ruon merkisille sanoisin biomassan osalta meillä on tämä kestävyyskriteeri, jota Ettinger Energia DGssä työstää. Meillä on tämä ehdotus, jonka tarkoituksena on miettiä sitä, miten voitaisiin biomassaa käyttää kestävämmin. Jos ajatellaan näitä vapaita ilmaisia oikeuksia, niin tämä on sitten jäsenvaltioiden asia, halutaanko julkaista nämä omat suunnitelmat. Me olemme kannustaneet sen otan, että tiedoista tulisi julkisia. Jotkut ovat näin tehneet, toiset taas eivät, koska ne haluavat ikään kuin suojata omia energiayhtiöitä, mutta tämä riippuu jäsenvaltioista. Me olemme todella kannustaneet siihen, että tiedot julkistettaisiin, mutta emme voi mitään valtiota tähän pakottaa. Ja sitten Edustaja Broodi, tämä ensimmäinen asia, jonka ymmärsin kysymyksestänne ryhtyin Kiotoon, no sanoisin, että ei, mutta meidän pitää nyt miettiä tulevaa järjestelmää, että saadaan kaikki mukaan, kun Durban, Durbanissa olet kyseessä vasta ensi askeleet. Anteeksi, että tämä oli aika ö, lyhyesti, mutta en halua myöhästyä, se olisi haitaksi ilmastopolitiikalle. Kiitokset, olen todellakin otettu. Te tässä juoksette varsinaista maratonia. Teillä on valtavasti energiaa ja taistelette eurooppalaisen ilmastopolitiikan puolesta hienolla ja aktiivisella tavalla. Ja äh, siellä on meidän tukemme kaikessa lainsäädäntötyössä. Päästökauppajärjestelmä on pullonkaula koko ilmastokauppajärjestelmässä, mutta jatkakaa, jatkakaa työtänne. Anteeksi, että olimme myöhässä. So, jetzt geht's weiter in... No niin, jatketaan esityslistaa 24. Temaattisten strategioiden toimeenpano maaperän suojelulle ja kaikki mahdolliset toimenpiteet. Ja ajattelin antaa ensin komissiolle puheenvuoron ja sitten käynnistämme keskustelun. Olkaa hyvä komissio. Good afternoon, Mr. Chairman. Hyvää iltapäivää, puheenjohtaja. Yksikön päällikön piti olla täällä, mutta minä voin aloittaa. Kiitokset tilaisuudesta esitellä tätä kertomusta maaperän teemakohtaisen strategian täytäntöönpanoa. Sehän hyväksyttiin viisi vuotta sitten ja tässä vaiheessa haluaisimme sitten tehdä päivityksen tuohon aloitteeseen ja kertoa edistyksestä tai puutteista maaperän suojelussa Euroopan unionissa. Tämä täytäntöpanokertomus sisältää myös tällaisen teknisen kertomuksen yhteiseltä tutkimuskeskukselta komissiosta. Eli siinä on myöskin yksinkertaiskohtaiset tiedot maaperän tilasta, ainakin niiden tietojen pohjalta, joita meillä on. Ja so, maaperän heikkeneminen jatkuu Euroopassa. Menetämme paljon maaperää urbaanin ja infrastruktuurikehityksen takia. Arviomme on joka on varmastikin aliarvio tästä ongelmasta, on se, että ainakin 275 000 hehtaaria menetetään näiden kehityssuuntien takia joka päivä. Eli noin 1004 kilometriä vuodessa. Ja se tarkoittaa 10 vuoden välein Kyproksen kokoista aluetta. Ja jos haluatte muita vertauskohteita, niin se olisi koko viljelysala Alankomaissa, joka menetetään kymmenen vuoden välein. Eli tämä on ö, tällainen maan peittämisilmiö, eli maa peitetään läpi, läpäisemättömällä aineksella. Ja 1,3 miljoonaa neliökilometriä koskee on tämän piirissä. Ja sitten on ongelmia myöskin suolantumisen osalta, kastelun takia viljavuus on vaarassa ja maaperässähän on noin neljäs osaa biologisesta monimuotoisuudesta ja saastumisesta emme tiedä ihan tarkkaan, koska meillä ei ole EU-tason lainsäädäntöä tästä, tältä alalta, mutta arvioisimme, että noin kolme miljoonaa mahdollisesti saastunutta aluetta Euroopan unionissa on, joista 250 000 on erittäin vaarallisia mm, kansanterveydelle ja ympäristölle. Eli maaperän heikkeneminen heikentää meidän mahdollisuutta ottaa elintarvikkeita, mutta se on myös korkea kustannuserä Vaikutusarviossaan komissio arvioi, että kokonaiskustannukset olisivat noin 38 miljardia vuodessa. Ja yhdessä kuningaskunnassa yksistään niin erosio maksaa noin 55 miljoonaa vuodessa. Eli kyseessä on pelkästään se, että pitäisi muuten vain kohdella kiltisti ympäristöä, vaan tämä on taakka yhteiskunnan kannalta. Ja sitten tilanneanalyysi, jonka komissio teki 2006, niin ei valitettavasti ole nyt muuttunut paljonkaan tähän päivään mennessä. 2006 analyysi johti teemakohtaisen strategian hyväksymiseen ja siinä oli ehdotus tällaisesta maaperäpuitedirektiivistä maaperän suojelemiseksi niin, että samalla myöskin maaperä käytettäisiin kestävästi parlamentissa ensimmäisen käsityksen aikaiseksi 2007 ja nyt olemme neuvoston kanssa tekemisissä niin, että saataisiin ymmärtämään tämä päätöksenteon estävä vähemmistö ymmärtämään sen, että tätä asiaa edistää, niin että siinä on mukana neljä eri pilaria, joista yksi on EU-tason maaperää lainsäädäntö. Sitten aivan lyhyesti, mitä komissio on tehnyt tähän mennessä yhdentäkseen maaperäsuojelun muihin politiikan lohkoihin. Esimerkiksi ehdotus yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta sisältää uusia täydentäviä ehtoja organisen aineksen suojelusta. Ja siinä on velvoite siitä, että ei saa peittää esimerkiksi kosteikkoja maa-aineksella. Ja sitten uudessa ehdotuksessa on aivan erityisesti ehdotettu parannettua maanperän hallinnointia. Ja sitten ensimmäisen pilarin viherryttäminen YMPssä komission ehdottamana, jos, jos, jos sitä lainsäätäjät sitten puoltavat, niin vie tätä suojelua eteenpäin, erityisesti erosion ja organisen aineen vähentämisen osalta. Ja sitten on myöskin hyväksytty teollisten päästöjen direktiivi viime vuosina, eli sehän on jatkoa tuolle IPPC-direktiiville. Ja siinä on esimerkiksi sanottu, sadettu, että teollisuuslaitoksen perustaminen ei saa heikentää maaperän tilaa Eli tässä on ikään kuin nolla toleranssi uutta saastuttamista vastaan ja saastuttaja maksaa periaate. No sitten on kyllä monia teollisuuslaitoksia, joita tämä direktiivi ei kata. Ja tietysti tuo menneisyyden takka ei eh, ulotu tähän direktiiviin. Ja sitten eh, lisäksi on koetettu yhdentää tätä maaperän suojelua myös kohesiopolitiikalla erityisesti kohentamalla näitä saastuneita alueita. Ja e, tällä kaudella vuoteen 2013 saakka niin on kolme miljardia euroa varattu tätä tarkoitusta varten. Ja samaa politiikka jatketaan sitten seuraavalla rahoituskaudella teollisuusalueiden osalta. Haluaisin ottaa kolme tärkeää asiaa esille kertomuksesta. Yksi, niin kuin mainittiin, niin on tiedon puute. Meillä ei ole riittävästi tietoa niin, että voisimme täysin aina tehdä analyysit ähm, maaperän heikkenemisestä EU-tasolla. Pohdimme siis parhaillaan sitä, että näitä tutkintoimuksia maaperästä tehtäisiin äh, säännöllisesti uusilla tekniikoilla niin, että saataisiin parempaa tietoa. Ja sitten ähm, toinen asia koskee äh, ähm, maaperän käyttöä. Mainitsin tuossa tuon Kyproksen kokoisen alueen äsken. Ja sitten 2010 komissio kaavaili sitä, että 2010 meidän politiikan pitäisi olla sellaisia, että äh, maaperän poistuminen käytöstä olisi olisi saatettu sellaiselle tasolle, jossa 2050 mennessä mm, se saadaan kestävälle tasolle. Ja sitten olemme antaneet tällaiset ei-sitovat ohjeet, parhaat käytänteet siitä, miten voidaan tätä maaperän peittämistä estää niin, että voitaisiin käyttää maaperää kestää, kestävällä tavalla. Sitten kolmas asia koskee Rio plus 20 kokousta. No, sehän on kaikkien mielestä tällä hetkellä. Tässä raportissa korostamme sitä, että maailman väestön kasvu erityisesti uusissa talouksissa tule lisäämään biomassan käyttöä energiaksi ja tämä kaikki tulee sitten lisäämään maan käyttöä mahdollisesti maaperän heikkenemistä. Ja tämä on tärkeää meille ensinnäkin siksi, että mahdollisesti tässä syntyy geopoliittista epätasapainoa, kun kilpaillaan maasta ja vedestä, mutta lisäksi tulemme yhä riippuvaisemmiksi omista maa- ja vesivarannoistamme EUn sisällä, jos siis meitä tulee olemaan 2059 miljardia henkeä maapallolla. Eli sen takia ehdotamme, että Rio plus 20 huippukokouksessa tämä kysymys maaperän heikkenemisestä olisi yksi näistä viidestä tärkeimmästä alasta, jolla täytyy saada aikaan tuloksia. Ja ehdotamme, koko, että koko maailma sopisi nolla nettotasosta maaperän heikkenemisen suhteen jossain aikataulussa. Ja näin voitaisiin sitten kiinnittää kansainvälistä huomiota maahan ja maaperään vararesurssina eikä pelkästään keskitytä näihin kuiviin maa-alueisiin, niin kuin YKssa on ollut politiikkana, vaan ylipäätään maan käyttöön maaresursseihin maailmanlaajuisesti. Ja sitten vähän mainosta. 10.11. Äh, toukokuuta kolmen viikon kuluttua järjestämme konferenssin maan pääperän kunnostamisesta ja maan, maaperän peittämisestä. Kaikki olette kutsuttuja sinne konferenssiin loppuu tällaisen paneelikeskustelun, jossa ovat paikalla komissaarit Potocnik ja Chiolos ja myöskin alueiden komitean edustajat sitten Kopa Kocekin ähm, pääsihteeri ja toivottavasti myöskin henkilöitä täältä äh, ympäristövaliokunnasta. Kiitos. Kiitokset äh, esittelystänne. Kolme puhujaa. Karl-Hans Florence, Rova Haug ja Vittoria Prodi. Ja, vielen dank. Kiitos. Kun minä monta vuotta sitten päätin tulla EU-hun eikä Berliiniin, silloin äh, terve maaperä ja terve vesi ja ilma olivat ne, mitä puolesta minä teen politiikkaa. Nyt minun täytyy sanoa, kun kuuntelen komission eh, virkailijaa, niin minua pelottaa kaikki ne asiat, jotka hän ihan oikeus, oikein toi esiin, jotka liittyvät maaperään, ovat negatiivisia, vaikkakin kaikille on eurooppalaiset säännöt. Meillä on kasvinsuojeludirektiivi, no minä sen kanssa olen enemmän tekemässä, koska olen maanviljelijä. Sitten meillä on maaperän säätely, minä hoidan sitäkin, koska minä olen maanviljelijä. Sitten meillä on ympäristötestit, eh, jota on kehitelty monta vuotta. Mutta haluaisin todellisen vastauksen, mitä te teette toimeenpanossa? Kerronko teille, mitä te teette kasvinsuojeludirektiivin kohdalla? Ette mitään. Ette yhtään mitään. Entä sitten tämä ympäristön kesto, sieto, testi? Ette mitään. Alankomaissa tehdään tällaisia simulointikokeita, jossa käydään läpi kaikki nämä neljä vuoden aikaa. Saksassa ne joudutaan tekemään neljään kertaan. Eli voisin luetella vaikka kuinka paljon tämän 10-15 asetusta säätelystä, jotka koskevat maaperään. Ja jos niistä edes joku voitaisiin poistaa niin, että te voisitte toimeenpanea toteuttaa niitä niin, että kaikkein suurimmat maaperän saastuttajat joutuisivat reagoimaan tähän teidän tulisi keskittyä, kun te sanotte, että te tarvitsette tietynlaiset puitteet. No, jos te ette kykene edes valvomaan yksittäisiä direktiivejä, komission jäsen Potosnik on toki oikeassa, kun hän sanoi, että hänellä on liian vähän työntekijöitä, niin Minulla on se onni, että minun perheeni on yli 300 vuotta viljellyt omaa maaperä, maatilansa. Ja tätä äh, me emme ole sieltä koskaan lähteneet. Sen vuoksi minun maaperälleni, äh, maaperäni päätökset tehdään siellä, missä minun maatilani on, eikä Brysselissä. Subsidiariteetti on minulle tässä hyvin tärkeä asia. Ja voin kertoa teille myös, että vastustus olisi kovaa. Ja se on ihan yks, yksinkertaista, koska te jaatte Euroopan tietynlaisiin luokkiin hyvät maaperä, huonot maaperät. Näihin tehtiin kunnallisen jätevedenkin kohdalla. Ja sitten nähdään, että ihmiset katsovat, että me kuulumme näihin huonoihin. Ja sitten kehitellään rahan siirtoja jolle ei enää kuitenkaan saada enemmistöä. Eli siis meidän täytyy nyt muistaa tämä äh, saastuttaja maksaa periaate. Se, joka sikailee, se maksaa. Eli äh, no, komission jäsen kovasti pettyi minuun, mutta minä todellakin haluaisin, että jäsenvaltioissa toimeenpannaan säännöt, strategia tai mitä ikinä te tässä nyt kehittelette – se ei osu maaliin. Te ette pääse eteenpäin. Te, te voitte vakuuttaa meidät vasta siinä vaiheessa, kun te todellakin kasvisuolidirektiivin saatte toimimaan 10-12 vuoden jälkeen, että te valvotte sitä. Minä asun hyvin pitkän rajan vieressä Belgian ja Alankomaiden rajan lähellä. Ja meiltä löytyy vesistä kiellettyjä aineita sen vuoksi, että niitä käytetään rajan toisella puolella. Miksi te ette valvo tätä? Miksi te ette valvo? Älkää tehkö lisää lakeja, vaan valvokaa, että vanhoja noudatetaan. Vielen Dank, Ja anteeksi, unohdin vielä äh, Anja Weisbergerinkin nimissä toin tätä esiin, koska hän on todellinen asiantuntija ja hän olisi ehkä voinut esittää tämän paljon asiallisemmin. Frau war schon emotional vorgetragen. Insofern, äh, jetzt kommt... No niin, kiitos. Seuraavaksi Jutta Haug ja sen jälkeen Vittorio Prodi. Kiitos. Maaperän suojelu ja maaperän suojeludirektiivi, kun kuuntelee komissiota ja Karl-Heinz Florencia, ja 2006-2007 osallistui keskusteluun niin tässä tulee tällainen déjà vu-olo. Mutta se minulla oli itse asiassa jo aikaisemminkin. Ja olettaisin, että ei vain minä, Saksan maanviljelijäliiton, olen, olen saanut Saksan maanviljelijäliitolta tällaisen äh, kaksisivuisen äh, kirjeen, jossa on hyvin paljon informaatiota En tiedä, onko kukaan tätä nyt todella oikeasti lukenut, mutta tässä on ihan samat argumentit kuin 5-6 vuotta sitten. Mitään he eivät ole oppineet uutta. Tämä on ihan sama refleksi kuin aikaisemmin. Eli pysykää kaikki poissa. Mitään ei saa tehdä Euroopan tasolla. Ja sitten samanaikaisesti toistatte vain syytöksenne komissiolle komission direktiiviä vastaan. Eikä tämä johda yhtään mihinkään, eikä mitään. Missään ei myöskään sanota, että Euroopan parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä äh, laati hienon mietintöluonnoksen, jossa käännettiin komission direktiiviesitys äh, ihan äh, nurin päin. Ja tässä toimimme ylitse kaikkien ryhmien. Oli, jokaisessa ryhmässä oli ihmisiä, jotka vastustivat täysin ja jokaisessa ryhmässä oli ihmisiä, joissa oli kuitenkin sitten tarpeeksi ihmisiä, jotka työskentelivät tämän direktiivin parissa. Tämä merkitsee sitä, että se mitä Saksan maanviljelijät muistuttaen se, että me nyt käymme tätä keskustelua ja että no Karl Hans itse asiassa toi jo maanviljelijöiden, saksalaisten maanviljelijöiden kannan esiin, siis se riittää. Mutta se, että tätä pidettäisiin informaatiota, ei käy. Tämä nyt on ihan harhaanjohtavaa. Enkä minä puhu enää muutenkaan kenenkään kanssa, ellei huomioida sitä, että Euroopan parlamentti on osa lainsäätäjä, ei komissio. Ja meillä on ensimmäinen käsittely takanamme ja voimme allekirjoittaa kaiken, mistä me silloin aikoinaan äänestimme, ja neuvoston pitäisi nyt vihdoin viimein päästä päätökseen. Ehkä komissiokin voisi kulkea siihen suuntaan. Neuvoston pitäisi vihdoin viimein tulla eh, yhteiseen kantaan niin, että pääsisimme toiseen käsittelyyn ja pääsisimme asiassa eteenpäin. Muuten komission täytyy tehdä kaikki uusiksi. Jos nyt kuuntelin ihan kunnolla, mä, no en edes tiedä mitä kieltä hän puhuu, minä kuuntelin Saksan tulkkausta ja siinä kuulin, että on tiettyjä ongelmia tietojen suhteen. No mitä tällä nyt sitten ylipäätään tehdään? Hei, me maksamme tästä. Meillä on virasto, meillä on Euroopan ympäristövirasto. Ja kuten minä tämän asian nyt näen, niin se on ihan super huippuvirasto. Ne ovat tehneet mahtavaa työtä ja keräävät paljon informaatiota. Mikä komissiota vaivaa? Anteeksi, hei, informaatiota. Eli sen vuoksi, että he eivät nyt ole yhtään mitään tehneet, niin nyt sitten he vain syyttelevät ja osoittelevat sormella muita ihmisiä. Kiitoksia Jutta Hauke ja sitten Vittorio Prodi. Herra Prodi oli esittelijä. Tema, teemakohtaisen strategian esittelijä Euroopan parlamentissa. Ole hyvä. Grazie, Presidente. In effetti... Kiitos puheenjohtaja. Totta. Minulla on tässä vielä kaikenlaista hapankolossa liittyen tähän maaperäasiaan. Sillä kuten sanoitte, ja kuten kollega Jutta Hauk sanoi, me olemme tehneet tässä paljon töitä, kaikki yhdessä. Ja haluaisin vielä kerran sanoa, että kyseessä on sellainen työ, joka on kyllä yhä ajankohtaista jaan on tietoja, joihin saadaan jatkuvasti tarkennusta ja jos ajatellaan sitten hiilipäästövaikutuksia, niin maaperä on tietysti voimavara. Mutta nämä asiat, jotka koskettavat meitä kaikkia – Eli ilmastonmuutosta aiheuttavat päästöt. Nyt pitää tehdä selväksi, että ei tarkoita sitä, etteivätkö jäsenvaltiot olisi toimivaltaisia näiden asioiden osalta, eli että miten maata käytetään ja niin poispäin, mutta on olemassa tiettyjä kriteerejä, jotka pitää pitää mielessä koko ajan. Meillä on olemassa tiettyä resurssia, tietty resurssimäärä, jota on eh, vain rajallisesti ja meidän on toimittava tehokkaasti sen osalta. Ja siksi tämä resurssimme, eli maaperä, siinä on kaksi kertaa enemmän hiiltä kuin ilmakehässä. Ja tästä syystä asia on pidettävä mielessä, jos ajatellaan tätä kokonaistasapainoa. sitten voidaan puhua myös maanperän saastumisesta ja nitraattikertymistä. Ja tämä on paljon tehokkaampaa, jos ajatellaan säteilyvaikutusta Eli tämä asia kyllä vaikuttaa nyt ihan kaikkiin meihin. Ja mitä tulee eri jäsenvaltioiden kantoihin, niin on selvää, että on tiettyjä seikkoja, jotka liittyvät maaperään ja jotka ovat jäsenvaltioiden toimivallan alaisia. Tähän ei pidä mitään muutosta tehdäkään, mutta meillä on sitten tiettyä taistoa jos ajatellaan sitä, mitä aikaisemmin tapahtui. Ja tämä liittyy nimenomaan tähän maaperän laatuun, kasvillisuuteen, kasvihuonekaasupäästöihin. Ja sitten Me odottelemme siis kaikkia näitä tietoja, mitä tarvitsemme, jotta voimme tietää, mikä todellakin on maaperän tila ja minkälaisia vaikutuksia on eh, hiilidioksidipäästöillä. Kaikki tämä pitää pitää mielessä, kun taistoa käydään. Tämä infrastruktuuri on hyvin tärkeä. jos ajatellaan maan käyttöä ja kasvihuonepäästöjä. Sen takia tähän keskusteluun on palattava siitä näkökulmasta, että pitää ajatella, minkälaisiin toimiin voidaan ryhtyä kaikkien saastuneen maaperän osalta. Maaperä on vain rajallinen resurssi, mikä on käytössämme kaikkien on ponnisteltava siihen suuntaan, että voitaisiin saada saastuneet maa-alat uudelleen tuotantokäyttöön. Näistä asioista on keskusteltu korkean tason ryhmässä, jossa puhutaan mukautumista ilmastonmuutokseen – maaperä voi olla sellainen resurssi, jota on kuitenkin jatkuvasti pidettävä yllä. Meidän on varmistettava myös sade, vesi. Sehän keskittyy juuri sinne, mihin sataa ja sitten pitää muistaa myös pohjavedet ja toisaalta kaupunkimaiden veden päästävyys on, on muistettava. Eli tässä on siis kaikenlaisia parametreja, jotka on pidettävä mielessä. Ja minä äskettäin olen saanut nähdä, että Jakartan kaupungissa maaperä on kymmenen kertaa alempana kuin merenpinta. Tämä tekee selväksi sen, että tämä asia on erityisen tärkeä Venetsian kaltaisessa kaupungissa. Ja tämä tarkoittaa taas sitä, että on tärkeää, että maaperää voi kantaa kortensa kekoon kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi. ja on pyrittävä tekemään selväksi jäsenvaltioille, että ei tässä olta puuttua niiden toimivaltaan, vaan tässä on asioita, jotka koskevat kaikkia. Ensinnäkin ilmastonmuutoksen sopeutuminen, siihen sopeutuminen on huomioitava. Meillä on Genovan katastrofi, josta haluaisin muistuttaa, ja lähialueiden ongelmat. Ja tämä johtuu kaikki siitä, että maaperää ei ole kunnolla eh, hoidettu. Eli kaikki nämä tiedot on lisättävä kyseiseen asiakirjaan ja on voitava hyväksyä tiukat toimet, joihin kaikki voivat yhtyä jäsenvaltioissa tämä liittyen maaperään, koska siihen on todellakin investoitava. Erfahrung. Da merkt man noch die Erfahrung des Berichterstatters der thematischen Strategie. No niin, tässä tosiaan Tämä muistutti siitä, miten Vittorio käsitteli intensiivisesti tätä aikanaan, kun käsiteltiin mietintöä teemakohtaisesta strategiasta. Seuraavaksi Belie. Merci, monsieur le président. Kiitoksia. No minä en valitettavasti ollut täällä vielä 2006, kun keskusteltiin tuosta maaperän puitedirektiivi hankkeesta. Mutta 2008 minä olin ympäristöministeriössä silloin, kun järjestettiin tuo demokraattinen kokoontuminen tästä aiheesta muutama vuosi sitten. Ja sitten ympäristöministeri sanoi, että vastusti maaperädirektiivin äänestyksessä ministerineuvostosta tätä. Ja sitten kuulimme, että Ranskan ministeri äänesti tyhjää. Eli hän tavallaan oli mukana tuossa vähemmistössä, joka esti päätöksenteon. Ja toivoisin, että tässä vaiheessa Ranskassa niin, no, no, toivotan, että nyt sitten presidentinvaalien jälkeen niin tästä asiasta tulee jälleen ö, kantava voima ja että sitten tosiaan se saa poliittista painovoimaa samalla tavalla kuin vesi ja ilma niin että saadaan tosiaan eurooppalainen kehys maaperäsoilua varten. No minä en nähnyt tuota viimeistä loppareiden kirjettä Saksan maataloustuotteilta siis, mutta olin ymmärtävinä niin, että mistä tämä on estävä vähemmistö oikein oli peräisin. No ymmärrän tietysti, että tästä saattaa tulla maataloustuotteille lisävelvoitteita ja sen takia ehkä niin maanviljelijät pitivät itseään ihan tässä nyt poliittisina uhreina enemmänkin kuin käytän, käytännön uhreina, koska maataloustuottajat kokivat, että heidän suvereenituisuutensa, itsemääräämisoikeutensa puututtiin, koska hehän työstävät maata. Ja tosiaan Euroopassa nyt tässä poliittisessa tilanteessa, niin tässä ja muissakin asioissa, niin meillä on tosiaan vaikea koittaa hallinnoida tätä asiaa. No kuulin tässä muutamia argumentteja, joita en oikein ymmärrä tässä yhteydessä, kun kuitenkin voitaisiin tosiaan sanoa monillekin osapuolille, että ei ole noudatettu nykyisiä sääntöjä. Komissio ole riittävästi painostanut siihen, enkä tiedä, että miten yh- tällainen puitesääntely, jossa kootaan kaikki sektorikohtaiset säädökset esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnasta, maataloudesta, urbanisaatiosta ja niin edelleen. Koottaisin yhteen, että voitaisiin johdonmukaisesti suojella maaperää EU-tasolla. Niin millä ihmeen tapaa tällainen hanke sitten hidastaisi tai aiheuttaisi jotain ongelmia tai loisi lisää hallinnon kerroksia? Siis kyllä varmaan nyt tätä keskustelua voidaan käydä ja hakea lisää johdonmukaisuutta ja hakea tällaista kokonaisvaltaista asiakirjaa ja sitten poliittisesti, siis ympäristöpoliittisesti, niin voidaan ryhtyä uusiin sitoumuksiin ja Tällaisiin sitoumuksiin Euroopan parlamentti ja komissio ovat ryhtyneet jo biologisen monimuotoisuuden osalta, ja sitten voitaisiin sopia tällaisesta puitedirektiivistä, jossa, jossa olisi laajempi soveltamisala, joka oli poliittisesti enemmän painavampi. Ihan niin kuin tehtiin esimerkiksi vesipuitedirektiivistä, asetetaan tavoitteet ja aikataulut, ja näin voitaisiin tosiaankin sitten yhdistää nämä panokset näihin tavoitteisiin tässä keskustelussa ja käydä vähän poliittisempaa keskustelua myöskin kuin mitä kansallinen politiikka on ollut tämän ympäristöhaasteen edessä ja tämän taloudellisen haasteen edessä. No on hienoa kyllä, että komissio ei tässä lannistu. Teillä on parlamentin tuki asialle. Tietenkin tässä keskusteltaan. Täällä on ehkä kyseessä pieni, pieni, pieni enemmistö, mutta kuitenkin tuossa oma-aloitteessa mietinnössä seitsemästä ympäristötutkimusohjelmasta, niin me hyväksyimme, että pitäisi olla kiireellisesti olemassa jonkinlainen strategia maaperia varten. No, tämä oli pieni enemmistö, koska tämä meni läpi neljällä äänellä. Eli keskustelu vielä käydään, mutta vastustaa. Kuitenkin meillä on enemmistö olemassa täällä parlamentissa tämän asian takana ja toivottavasti näin sitten voimme tukea komission työskentelyä. Ja jokainen sitten omalla tasollaan voi sitten omissa maissaan edistää näitä asioita, niitä tämän parlamentin toimikauden lopulla, niin sitten saadaan aikaiseksi maanperän suojelun puitedirektiivi. Kiitos. Vielen dank. Kiitos. Ja nyt sitten komissio saa mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin tai huomioihin. Ja sen jälkeen keskustelu on päättynyt. Thank you. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää edustaja Florencia siitä, että hän käynnisti tämän keskustelun asiaan sitoutua niin selvästi suuntaan tai toiseen, mutta kuitenkin selvästi asiaan sitoutua. Eli haluaisin kiittää kaikkia keskustelun osallistuneita. Haluaisin käydä läpi nämä eri puheenvuorot, lähestulkoon jokaisen ja vastaisin sitten niihin. Ensimmäinen kommentti. Siinä puhuttiin subsidiariteettiperiaatteen puolesta ja sen puolesta, että pitäisi paremmin suorittaa tarkistuksia komission toimesta, mitä tulee läheisyysperiaatteeseen, ja tästä puhuivat muutkin muissa puheenvuoroissa. Komission ehdotus, joka on nyt pöydällä, ja kaikki mahdolliset uudet ehdotukset siihen ottavat kantaa ainoastaan maanperälainsäädännön EU-ulottuvuuteen. Eli missään tapauksessa ei ole tarkoitus puuttua subsidiariteettikysymyksiin. Näiltä osin parlamentin, neuvoston ja kaikkien muiden Saksan viljelijöidenkin pitäisi kyllä nyt olla ihan rauhassa. Mitä tulee sitten täytäntöönpanoon? No, täytäntöönpano on ensinnäkin jäsenvaltioiden vastuulla. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että EU-lainsäädäntö pannaan kunnolla toimeen. ja tietyssä määrin komissio perustamissopimusten valvojana joutuu toimimaan ja se toimii, kun on seuranta ja arviointitoimien puutetta paikallisella ja kansallisella tasolla. Minä, minun tietoni ei ole tullut, että komissiolle olisi tullut tällaisia puuttumispyyntöjä ja tästä, tai sellaisia pyyntöjä, joihin komissio ei olisi reagoinut. Mitä sitten tulee näihin tietoihin, faktoihin, tämä oli toinen puheenvuoro, jossa sanottiin, että tietoja on olemassa. Meillä on tämä GMES, meillä on paperi GMES ja sieltä pitäisi saada näitä tietoja käyttöön. Eli tässä nyt on vain tämä kana ja muna kysymys, sillä meillähän ei tule koskaan olemaan tietoa, joka komissiolle toimitettaisiin, jos lainsäädäntöä ei ole. Ja tästä syystä tämä on vain yksi lisäsyy jonka takia on varmistettava, että meillä on todellakin eurooppalaista puitelainsäädäntöä tällä alalla. Kansalliset tiedot sinänsä eivät ole vertailukelpoisia, joistain maista on saatavilla oikein hyvää yksityiskohtaista tietoa, joistain muista taas vähän vähemmän – kattavia tietoja, mutta ne eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia, sillä niitä tietoja ei ole koottu samalla tavalla. Mitä sitten tulee siihen pyyntöön, että komission olisi tutkittava sitä direktiiviä, joka jokunen vuosi sitten esitettiin ja johon parlamentti on ottanut kantaa ensimmäisessä käsittelyssä. Minä olisin kiittää edustaja Brodia siitä, että hän muistutti meitä siitä, että on olemassa Euroopan parlamentin kanta tähän asiaan. No me olemme kyllä valmiita heti kun katsomme, että on mahdollista ottaa asia taas esille, niin tietysti tarkastelemme kaikkea sitä, mitä on tämän vuoden aika tapahtunut. komission kannalta ei nyt olisi kovinkaan järkevää laittaa takaisin pöydälle se, mikä 5-6 sitten 5-6 vuotta sitten laitettiin sinne pöytälaatikkoon. Mutta on varmistettava ensin, että on oikea aika ottaa asia laatikosta esille. Ja tässä vaiheessa voin vain sanoa, että eri suunnilta tulee erilaisia kannustuksia myös niiltä tahoilta, jotka suhtautuvat vähemmän myönteisesti tähän puitedirektiiviin jokunen vuosi sitten. Muutaman päivän kuluttua järjestämme konferenssin, jossa toivottavasti voimme kerätä lisää tietoja, kuulla lisää kannanottoja. Rio-neuvottelujen yhteydessä on myös joitain tapahtumia, sellaisia, joissa puhutaan erityisesti maaperästä. Siitä puhutaan globaalilla tasolla, mutta maaperä ei ole ainoastaan globaali asia, vaan myös EUn tasolla tärkeä asia. Maaperän saastuminen ja maan peittäminen ovat sellaisia asioita, jotka kyllä ovat meille hyvin tärkeitä ja meidän on ryhtyvä toimiin. Kiitos. Kiitokset kaikille komissiolle, kollegoille puheesta, esitetystä kysymyksistä. Tämä oli erittäin hyödyllistä ja aihetta ei ole vielä läheskään viety päätökseen. Me palaamme asiaan vielä uudestaan. Viimeinen esityslistan kohta on seuraava kokous 7. toukokuuta 15-18.30 ja 8. toukokuuta 9-12.30. Tämäkin kokous on siis webstreamingillä, eli te voitte katsoa tätä jälkeenpäinkin ensimmäisestä kohdasta viimeiseen. Sillä tavalla voitte sitten seurata uudelleen näitä asioita, joita on näissä kokouksissa käsitelty. Mukavaa iltaa ja nähdään seuraavassa kokouksessa. Heippa!